että lääkäri tekee. Lääkärillä on oma vastuunsa ja sitä meidän ei tule tässä direktiivissä säädellä. Kiitos. Grazie. La discussione congiunta. Kiitokset. Tämä päättää yhteiskeskustelun tästä aiheesta. Aiheesta päätetään ja äänestetään keskiviikkona puolilta päivin. L'ordine del giorno reca la ja nyt sitten siirrymme esityslistassa eteenpäin. Esityslistalla on edustaja Jill Evansin mietintö, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Aloitamme keskustelun äh, antamalla esittelylle neljä minuuttia. Edustaja Evans, olkaa hyvä. President, President, uh, Kiitos puhemies Hyvät edustajat, kiittäisin kollegoita siitä, että tämä sopimus on nyt tehty mahdolliseksi. Kiitän varjoesittelijöitä, Belgian ja Espanjan puheenjohtajavaltioita, ympäristövaliokuntaa sekä ryhmämme vustajia ja sihteeristöä. Teimme kovasti töitä, rakentavaa työtä. Tässä oli myös vaikeita kompromisseja. Jotta keskustelu olisi oikeassa asiayhteydessään, niin meillä on yli 9 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita myytävänä Euroopan unionissa. Suurimman osan niistä muodostavat suuret kodinkoneet sekä tieto- ja teletekniset laitteet. Markkinoiden laajentuessa siitä on tullut myös nopeimmin kasvava jätevirta, jonka on arvioitu kasvavan 12,3 miljoonan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Tämä on hyvin monimutkainen jätevirta, joka sisältää paljon vaarallisia aineita. Ja tämä on myös riski ihmisterveydelle ja tuotteet, joita ei voida kierrättää tai jotka ovat vaarallisia ympäristölle, jos niitä käsitellään väärin jätehuollossa. Komissio arvioi, että ROS-direktiivi on johtanut 100 000 tonnin bromattujen palonestoaineiden ja raskasmetallien vähenemiseen niin, että niitä ei, ne eivät haittaa ympäristöä. ROHS-direktiivi on asettanut globaalin standardin, mutta tarvitsemme enempää, enemmän varmistaaksemme, että saadaan selkeämpiä ja kunnianhimoisempia lakeja aikaan. Mielestäni Voimassa olevaa direktiiviä on parannettu huomattavasti. Tässä on selkeä metodologia, jossa on kriteerejä uusille rajoituksille, täydentävä instrumentti ja se äh, REACHille sen äh, täytäntöönpanovaltaa on laajennettu. Se kattaa kaikki sähkölaitteet kahdeksan vuoden sisällä, jos niitä erikseen ei ole poissuljettu siitä. Sitten kolmen vuoden sisällä on mahdollistettu lisäyksiä ja sitten yksi bromattu palonestoaine sekä ftalaatteja mainitaan erikseen tässä vielä omilla aikarajoilla. Tässä on selkeät täytäntöönpanopäivämäärät. Muun muassa nanomateriaaleja tutkitaan erityisesti, kun näitä rajoituksia päivitetään tulevaisuudessa. Jäsenet eivät yllättyneet siitä, että minä en ole ihan täysin tyytyväinen lopputulokseen tässä. ROHS-direktiivin tarkoituksena oli käydä kiinni erityisen jäteviran erityisiin ongelmiin. Ja mielestäni olemme menettäneet mahdollisuuden saada tätä merkittävä askel eteenpäin lisäämällä näitä rajoituksia. Kuitenkin sen identiteetti on pysynyt ja olemme vahvistaneet komission ehdotusta monin tavoin. Mitä tulee korrelaatiotaulukoihin, me ja ryhmäni tuke, tuemme tätä että se tehdään velvoittavaksi jäsenvaltioille, mutta tämä on horisontaalinen asia ja koskee kaikkia Euroopan lain lakeja. Ratkaisun löytymiseksi ehdotan tarkistuksessa 105, että hyväksymme julkilausuman, jossa vedotaan komissioon katsomaan jäsenvaltioiden käytänteitä näiden korrelaatiotaulukkojen antamiseen ja miten se vaikuttaa komission työhön sen sijaan, että tällaisia pakollisia taulukkoja esitetään. Tämä antaisi paremmat puitteet tulevalle keskustelulle. Me vahvistimme kokonaisuudessaan kunnianhimoista ehdotusta uudeksi ROHS ja tämä turvaa ympäristöä ja ihmisterveyttä nyt ja lähitulevaisuudessa. Kiitän. Grazie per la commissione. La parola. Kiitokset ja sitten komissio Damanaki, olkaa hyvä. Eh, Mr. Potocnik, the commission... Kiitos äh, Herra Potocnik on täällä. Hän on asiasta vastuussa, mutta hän valitettavasti joutuu nyt vaikenemaan. Hänellä on kurkkuongelmia. Hän on työstänyt tätä asiaa pitkään. Yritän nyt palvella hänen äänenään. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, olemme nyt tämän ensimmäisen käsittelyn sovun kynnyksellä, mitä tulee sähkö- ja elektroniikkalaitteessa olevien romujen ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamiseen Ja äh, Euroopan parlamentti on tehnyt todella kovasti töitä tässä hyvin vaikeassa asiassa ja haluan kiittää ja esitellä myöskin esittelijää äh, Rova Evansia sekä myöskin ympäristö valiokuntaa erinomaisesta työstä tämän ehdotuksen tiimoilta. ROHS on eh, vuoden 2003 hyväksymisestään lähtien ollut todellinen menestyksellinen eh, laki ja eh, sen kautta on tuhansia tonneja vaarallisia aineita saatu pois ympäristöä uhkaamasta ja se on tuonut merkittäviä muutoksia myöskin elektroniikkatuotteiden suunnitteluun Euroopassa ja kautta maailman. Muutkin maat mukaan lukien EUn pääasialliset kauppakumppanit ovat seuranneet EUn esimerkkiä ja lähteneet sorvaamaan samantyyppistä lainsäädäntöä se, että elektroniikkalaitteita tulee entistä enemmän, tarkoittaa myöskin sitä, että niissä on entistä enemmän metallia. Muun muassa ää, ähm, tietokoneissa on yli 60 erilaista materiaalia ja jokainen EU-kansalainen tuottaa 25 äh, kiloa elektroniikkaromua vuosittain ja ää, äh, niissähän on paljon haitallisia aineita ja ää, äh, tästä tulee hyvin vaarallinen ja vaikea kierrätyserä. Mm, Sen takia tarvitaan paljon tehokkaampaa toimintaa Eurooppa 2020-strategian puitteissa. Jäsenvaltiot ovat raportoineet kuitenkin siitä, että tätä direktiivi ei ole laitettu kunnolla täytäntöön. Ja senpä takia tilanne on vielä riittämätön, ei pelkästään vaikka kun ajatellaan ympäristönsuojelua, vaan myöskin kun ajatellaan tasapuolisten mahdollisuuksien äh, luomista eri maille ja toimijoille. Ja senpä takia on hyvin selkeää, että tätä lainsäädäntöä rationaalistetaan ja selvennetään, ja äh, komissio äh, haluaakin toimia REACHin pohjalta, mutta ympäristöetuja vain saadaan aikaisesti, jos myöskin kansallisella tasolla laitetaan täytäntöön yhteisten määritelmien ja arviointivälineiden äh, äh, äh, toteuttaminen varmasti muun muassa tulee tätä asiantilaa parantamaan. Ympäristö, ympäristöllisiä kunnianhimoisia tavoitteita käsittävät direktiivit pyrkivät siihen, että jaettaisiin kaksi uutta kategoriaa myöskin otettaisiin tähän mukaan, muun muassa lääkinnälliset laitteet, ja että tällä tavalla laajennettaisiin tätä äh, elektroniikkalaitteiden laajentaa. Sitten tämän lain soveltamisala myöskin entisestään parantaa ympäristön tilaa, mutta tietysti myöskin taloudelliset toimijat äh, on otettava riittävällä tavalla huomioon. Heillä on annettava riittävästi aikaa sopeutua äh, ja saada myöskin aikaa saada tietoa asiasta. ja Sen takia komissio tarkistelee tämän soveltamisalan muut muutoksia nykyisen lainsäädännön pohjalta, ähm, jota ei kuitenkaan vielä ole, sillä ei ole tehty vielä vaikutusten arviointeja. Ja komissio haluaisi selventää tätä asiaa kahdella julkilausumalla. Ensinnäkin, mitä tulee soveltamisalaan, komissio tulkitsee tämän sillä tavalla, että artiklasta 2 jo 2 aasta voidaan todeta, että kahdeksan vuoden siirtymäajan aikana jäsenvaltioiden täytyy nyt ottaa huomioon myöskin se elektroniikkalaitteisto, joka oli aikaisemman direktiivin ulkopuolella, mutta joka tulee kuitenkin uuden direktiivin piiriin ja joka edelleen on markkinoilla saatavilla. Toiseksi, mitä tulee artikla 90 19a kohdan mukaan komissio pyrkii äh, siihen, että kolmen vuoden päästä viimeistään sen jälkeen, kun tämä direktiivi tulee voimaan, äh, kaikki mahdolliset vaikutusten arvioinnit tämän soveltavasta muutoksesta ovat toteutetut. Ja komissio tällä tavalla pyrkii siis tekemään myöskin lainsäädäntöehdotuksen, joka olisi sen lainsäädäntöaloiteoikeuden mukainen perustamusmuusten pohjalta. Ja haluaisin myöskin tehdä seuraavat julkilausumat, mitä tulee nanomateriaaleihin. Me panemme merkille, että että nanomateriaaleiden yhteinen määritelmä on vielä työstämisen alla komissiossa ja me haluaisimme hyväksyä suosituksen yhteisestä määritelmästä kaikilla lainsäädäntöalueilla tulevaisuudessa. Ja komissio on sitä mieltä, että ROHSin säännökset kattavat erilaiset nanomuodot muun muassa eri aineissa ja tällä hetkellä osa niistä on siis kiellettyjä ja ne on siis ROHSin tarkastelun puitteissa otettava uudelleen tarkasteltaviksi. Komissio on pahoillaan siitä, että komission ehdotus ei ole riittävästi saanut tukea, kun kysymys on siitä, että nämä korrelaatiotaulukot tulisivat pakolliseksi. Komissio on hyväksynyt sen, että tässä pakollinen säädös korvataan johdanto-osan kappaleella, joka rohkaisi jäsenvaltiota tähän käytäntöön, jotta helpotettaisiin ensimmäisen käsittelyn sopua. Mutta toteamme, että tätä ei kuitenkaan pidetä minään ennakkotapauksena, vaan edelleen pyrimme pyrimme pääsemään horisontaaliseen ratkaisuun ähm, lainsäätäjien äh, toiminnan puitteissa. Ja komissio voi hyväksyä tämän kompromissipaketin, jotta päästäisiin sopuun tässä äh, direktiivissä ensimmäisessä käsittelyssä. Ja äh, toivon, että parlamentti päätyy samaan kantaan. Kiitos. Grazie. Eh, Iniziamo. Kiitos. Sitten käynnistämme keskustelun ja ensin poliittisten ryhmien puhujat, EPP-ryhmä, edustaja Sonic, puolitoista minuuttia. Kiitos. Haluaisin ensin kiittää esittelijä Evansia hyvästä työstä tämän mietinnön parissa. Ilman hänen sitoutumistaan ei olisi saatu aikaan kompromissia poliittisten ryhmien kesken äh, ensimmäisessä käsittelyssä. Tässä Rohsin direktiivissä puhutaan ympäristöstä ja kehityskuluista ja siitä, mitä on tähän mennessä tapahtunut. Me olemme pyrkineet vähentämään sähkö- ja elektroniikkalaitteen romumäärää. Direktiivin työstämisen Lähtökohtanahan oli se, että saataisiin korkeammat standardit sähkö- ja elektroniikkalaitteille uusissa. Tämä uusi direktiivi johtaa siihen, että kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajat joutuvat noudattamaan uusia sääntöjä – ja tämä tulee auttamaan heitä sitten valmistusprosessissa. Komission ehdotus on hyvä. Toisaalta tämä uusi ROHS-direktiivi antaa yrityksille myös tarpeeksi aikaa sopeutua tähän. Ehdotettu metodiikka, joka perustuu REACH-direktiivin kokemuksille, tulee myös olemaan avuksi. Grazie per il gruppo della... Kiitos. Sitten eh, Joe Lainen, sosiaalidemokraattinen ryhmä, olkaa hyvä. Ja, danke. Kiitos puhemies. Toivon, että komission jäsen löytää äänensä vielä takaisin, koska Kankunin ilmastokokouksessa tarvitsemme hänen ääntään. Ja äh, nyt äh, Damanaki on sitten kalastusasioiden jälkeen täällä muuttamassa äh, myrkkydirektiiviä. No, parlamentti on saanut kaiken, mitä parlamentti halusi. Liite kolme jäi pois, se on ikävä asia. Mutta olemme luottavaisia ja sitten kun direktiivi tarkistetaan pari vuoden kuluttua, teidän täytyy tulla tänne taloon esittelemään vaikutusten arviointiraporttia, esittelemään aine- aineelta, mitä ongelmille on tehty. Tässä on koko joukko poikkeuksia. Tämä on varsinainen emmentaljuusto. juusto meidän täytyy katsoa, millä tavalla nämä aineet vaikuttavat ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Ajatelkaa vaikka esimerkiksi aurinkopaneeleita, joiden puolesta on taisteltu, mutta ne sisältävät kadmiumia. Ja näiden aurinkopaneelien kautta nyt sitten ympäristöön pääsee miljoonia kiloja kadmiumia jossain vaiheessa, ja tätä täytyy seurata. Olen iloinen, että komissio on tullut vastaan ja toivon todellakin, että me pääsemme eteenpäin ja sitten kahden vuoden kuluttua näemme uudelleen direktiivin tarkistamisen yhteydessä ja kiitokset myös varjoesittelijä esittelijöille. Kiitos. Ja seuraavaksi ALDE-ryhmä. Edustaja Kramer, puolitoista minuuttia. Komission jäsen, te tässä on nyt kysymys hyvin hämmästyttävän nopeasti loppuun viedystä lainsäädännöstä. Olen hämmästynyt siitä, että pääsimme näin nopeasti kompromissiin. Minä ja minun ryhmäni pitävät tätä kompromissia ihan siedettävänä. Parlamentti on tässä mennyt aika kivisen tien eteenpäin lainsäädännössä. Meillä on uusia oikeuksia. Me olemme yrittäneet julistaa vaarallisiksi aineiksi tietyt aineet, jotka ovat niitä, esimerkiksi PVC ja nanomateriaalit, jotka ovat vaarallisia aineita tässä direktiivissä. Ja sen vuoksi minusta on ihan hyvä, että me nyt olemme saaneet aikaan kompromissin. Ja minusta se, että jokainen gramma myrkkyä, käskyä, niistä täytyy puhua, se on välillä hyvin irrationaalistakin. Mutta Euroopassa on tiettyjä alueitakin, joissa on tiettyjä erityisiä ympäristösuojelullisia näkökulmia. Enkä minä nyt usko, että me voimme tässä näitä kaikkia asioita tavallaan poistaa sormen näpäytyksellä tästä direktiivistä, että jos me huomioimme ilmastonsuojelun, ympäristönsuojelun ja myrkyt eivät hänne kuulu yhteen. Toivon mukaan sähköromun yhteydessä me saamme asian eteenpäin, ettei tähän tarvitse palata uudelleen. Grazie per il gruppo dei... Kiitokset. Ja sitten ECR-ryhmä, edustaja Göling, puolitoista minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Kiittäisin osaltani esittelijää ja hänen työntekijöitään. Pitkien neuvottelujen jälkeen sopimus on syntynyt. Haluan kuitenkin mainita muutamia aihealueita. Tämän tarkoituksena oli parantaa asioita, niin hän aina tarkistuksen pitää tehdä. Sen piti yksinkertaistaa vaatimuksia valmistajille. Kun katson tuloksia, mielestäni tässä on yksi askel eteenpäin, kaksi askelta taaksepäin. Olen tyytyväinen siihen, että liite kolme poistettiin, koska siellä oli se musta lista, mutta valitan sitä, että tätä satavuut, saatavuutta voitu saada tähän kriteeriksi. Toiseksi tarkoituksena oli luoda oikeusvarmuutta ja täytyy tämän toimialan avaaminen mainita. Ja minä sanoin, että tässä avataan nyt tie uusille poikkeuksille ja muille Mielestäni komission olisi pitänyt tehdä vaikutusten arviointi tässä nyt mielestäni tulee uusia haasteita eteenpäin ja tervehdin komission sitoumusta katsoa asiaa jälke, jälkikäteen, mutta olisi ollut parempi katsoa tätä asiaa jo etukäteen. En tiedä, miten tämä toimialan avaaminen tällä tavalla lisää oikeusvarmuutta muun muassa. Ja ylisääntelystä haluaisin varoittaa. Itse asiassa me jatkamme tässä nyt kahden raiteen säätämistä vaarallisten aineiden osalta. Meillä on REACH-asetus ja täytäntöönpano kehittyy jatkuvasti ja monet ovat sanoneet, että myönteisesti jossain vaiheessa meidän on otettava kiinni nokkosen varresta ja saatava aikaan tuloksia. Toivottavasti komissio hyväksyy tämän näkemyksen. Grazie per il gruppo della sin- Kiitokset äh, QENG-ryhmän nimissä edustaja Wills, puolitoista minuuttia. Berichterstatterin danken. Kiitos. Kiittäisin esittelijä, hän on tehnyt hyvää työtä äh, ja äh, saanut pois sellaista asiat, jotka eivät olleet hy- hyviä ja toisinpäin. Ja minusta tässä äh, tämä lähestymistapa on ollut esimerkillinen ja olen iloinen siitä, että pystymme tästä sopimaan. Negatiivia on se, että tämä luettelo näistä kielletyistä aineista, esimerkiksi nämä klora, klooratut ää, äh, ja bromatut palonesta aineet, talaatit, että niitä, tätä listaa ei saatu mukaan. Tämä, tätä listaa ei tulla nyt siis kieltämään 2011. Jotkut sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ovat valmistaneet jo läppäreitä, GSM ja televisioita ilman, vapaaehtoisesti ilman näitä myrkkynöitä, myrkkyjä. Toki tämä on johtanut kustannusten nousuun. Hyvät naiset ja herrat, me olimme jättäneet tässä suuren mahdollisuuden käyttämättä kun me olisimme voineet tehdä elektroniikkalaitteiden valmistajat hieman ympäristöystävällisemmäksi. Kun he tietävät, että mitä tapahtuu äh, ja mitä lainsäädäntö on, niin sen mukaan toimitaan. Ja se, mitä tapahtuu, niin tässä äh, köyhät tulevat kärsimään eniten sen vuoksi, että köyhillä ei ole mitään lobbareita EU:ssa ja he joutuvat näitä äh, huonoimpia laitteita käyttämään. Grazie per... Kiitos. Sitten seuraavaksi EFD ja edustaja Rossi. Rakkaat kollegat, me valiokunnassa vastustimme tätä ehdotusta, koska komission ehdotusta oli voimakkaasti muutettu soveltamisalan laajentamisella muun muassa ja näiden, näiden kloratojen ja bromattujen valonestoaineiden ja PVCn osalta myöskin. Ja tässä oli otettu myöskin tiukemmat säännöt nanomateriaalia ajatellen, mutta kuitenkaan tieteelliset tulokset eivät näitä näkemyksiä tue. Tällä olisi valtavia vaikutuksia työllisyydelle ja taloudella. Ja trilogi, johon minä osallistuin, pääsi aika tyydyttävään kompromissiin itse asiassa asiasta kolmen vuoden osalta. Sitten toinen kysymys, nanomateriaalien määritelmä. Tämä on palautettu komissioon. Tämä teksti sellaisenaan kuin nyt trilogista muutti on mielestäni on sellainen, joka voidaan hyväksyä. Ja sitten seuraa muut puhujat. Weisgerber, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitokset esittelijälle. Tässä on kysymys hyvin ristiriitaisesta aiheesta. Tässä on hyvin erilaisia näkemyksiä. Sen vuoksi olen kovin iloinen siitä, että ollaan päästy hyvään tulokseen ajatellen tätä lähtökohtaa ja että tästä lähdetään sitten trilogiin. On muutama asia, jota haluaisin käsitellä. Ensinnäkin käyttöala. Mitä Mille laitteelle tämä direktiivi on tarkoitettu? Meidän ei tule unohtaa, että alun perin käyttötarkoituksena äh, oli lähinnä äh, äh, nämä kylmälaitteet ja kotitalouslaitteet. Mutta nyt tähän on tullut paljon uusia tuotelaitteita, esimerkiksi uudistuvien energioiden teknologia. Täytyy sanoa, että tämän direktiivin lähtökohta oli hieman eri alkuperin sen vuoksi, että kun on kysymys keittiölaitteesta, siinä täytyy mielestäni olla huomattavasti tiukempi kuin teknologiasta, jota ammattihenkilökunta käyttää, jota voidaan kierrättää ja niin edelleen. Joten minä en kannattanut sitä, että tätä käyttöalaa laajennetaan, mutta koska enemmistö oli sen puolella, niin okei, minusta tämä olisi ollut kontraproduktiivista, että uudistuvat energiat olisi otettu tähän direktiivin mukaan. Minusta se olisi johtanut äh, kilpailutilanteen väärentymiseen ja sen vuoksi minusta oli ihan hyvä, että poistettiin tämä liite kolme. Minusta ei olisi ollut hyvä, että 37 muuta ainetta olisi otettu prioritoiduksi aineeksi, mikä ei terveydenkään kannalta ole mitään, mitenkään oikeutettua. Minusta tämä on paniikin luomista. Ja sen vuoksi olen todellakin iloinen siitä, että näin tämä päätettiin jättää pois. Kiitokset ja sitten Van Bremt, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin myös aloittaa kiittämällä esittelijä edustaja Evans. Hän on todellakin päättäväinen, hän on erityinen kyky viedä asiat lävitse. Ja minun ryhmäni voi tukea häntä sen vuoksi, että tässä on saatu hyvin tärkeitä parannuksia tähän tärkeään lainsäädännökseen. Parannuksia esimerkiksi liittyen siihen, millä tavalla tätä direktiiviä käytetään. Olisin halunnut sen kuitenkin nopeammin käyttöön. Kysymys on kuitenkin Rochesta, Richistä, ja että tämä on koherentti ja se on tärkeää. Mielestäni on myös hyvin tärkeää se, että äh, parlamentti on hyvällä tavalla neuvotellut ja että me voimme huolehtia siitä, että aineet, joita uudelleen tullaan tarkastelemaan, äh, nähdäkseen, niin että nähdään mitä vaikutuksia niillä on. Ja sitten myös tuotteet, äh, jotka liittyvät PBDE ja muihin tuotteisiin, näihin palonestoaineisiin ja talaatteihin. Nämä ovat asioita, joita tulee käsitellä priorisoituina. Tässä on päästy äh, eteenpäin myös nanomateriaalien kohdalla. Ja olen iloinen, että komissio vie tätä eteenpäin. Me olisimme toki halunneet mennä vielä eteenpäin. Toki on tiettyjä asioita, joihin me olemme vielä tyytymättömiä ja ryhmä olisi halunnut eh, esimerkiksi, eh, että olisi tullut enemmän aineita kieltolistalle, että tarkistus olisi tehty nopeammin ja että olisi ollut vähemmän poikkeuksia. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä palata näihin aurinkopaneeleihin. Meidän ryhmämme oli ainoa ryhmä, joka loppuun asti vastusti tätä täysin väärää ideaa ottaa pois aurinkopaneelit tästä direktiivistä. Tästä lobattiin todella vahvasti, mikä mielestäni oli todella epäreilua sen vuoksi, että kadmium, sehän on kielletty jo vuonna 2003, mutta että vielä 2010kin sitä nyt sitten käytetään aurinkopaneeleissa. Minusta se on todellakin ikävää tällaisella sektorilla, jonka pitäisi olla edelläkävijä. Mutta oli mikä oli, meidän ryhmämme tukee tätä kompromissia muilta osin täysin ilolla. Ja ää, mielestäni tämä on hyvin neuvoteltu. Kiitos. La parola all'onorevole Schnellhardt. Kiitokset ja sitten Schnellhardt puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, tämän direktiivin uudelleen laatimisella pyritään parantamaan kuluttajien suojelua. Minusta tämä on nyt saavutettu. Meillä on nyt realistiset puitteet, puitteet, jotka perustuvat todellisiin riskeihin ja vaaroihin ympäristölle ja kuluttajille, jossa kuitenkin annetaan yrityksille innovaatiomahdollisuuksia. Tämä on hyvin tärkeää PK-yrityksille sen vuoksi on rauhoittavaa, että tässä tärkeässä aiheessa olemme päässeet sopimukseen. Ja sen vuoksi haluaisin kiittää sekä esittelijää että varjoesittelijöitä. Täällä on sanottu jo useaan kertaan, että on ikävä asia, että aurinkopaneelit otettiin pois tästä. Hyvät naiset ja herrat, ei tässä ole kysymys kadmiumista. Tässä on kysymys innovaatioista ja investoinneista. Ja nämä asiat on pidettävä erillään. Tässä on kysymys aineista, ai, äh, laitteista, jotka tuottavat äh, energiaa. Emmekä me voi kaikkea heittää samaan äh, säkkiin ja sanoa, että, että, että kadmium on, on, on vaarallista ja sen vuoksi näitä ei saa käyttää. Sen vuoksi olen iloinen, että PVC-kysymys on vihdoin viimein jätetty myös menneisyyteen. Yritykset, jotka valmistavat PVCtä, ovat tehneet hyvin paljon tutkimustyötä viime vuosina ja heillä on uusimmat tiedot ja he tietävät, mitä maailmalla on tapahtunut ja toivon, että ei lähdetä uudelleen kymmenen vuotta vanhaan keskusteluun. Olen siis iloinen tästä tuloksesta. Me voimme tehdä hyvin paljon hyvää tällä ympäristölle, kuluttajille ja yrityksille. Kiitos. Se la parola. Kiitokset ja sitten Tatarella puolitoista minuuttia. Signora Presidente. Onorevoli colleghi, negli... Arvoisa puhemies, rakkaat kollegat, viime vuosien aikana olemme nähneet, että yhteisön toimielimet ovat kovasti ponnistelleet, että elektroniikkalaitteiden käyttö ja kierrätys olisi ympäristöystävällisempää. Ja äh, nyt tämä asiakirja on hyvä esitys osoitus tästä ponnistelusta. Tämä direktiivi on todella haaste, mutta myöskin mahdollisuus yrityksille ja se antaa niille mahdollisuuden tuottaa vähemmän saastuttavia tuotteita ja yritykset voivat myöskin erottautua tässä omattavalla tavalla. tavalla ja saada tästä äh, etua myöskin kilpailukyvyllisesti. Yritysten ei pidä nähdä näissä säännöissä ja tässä direktiivissä pelkästään vain velvoitteita ja rangaistuksia, vaan myöskin mahdollisuuden parantaa äh, tuotteiden laatua. Mutta tietyt poikkeukset ovat kuitenkin osoittautuneet välttämättömiseksi, kun ajatellaan vaikkapa tätä vakavaa taloudellista kriisiä, jossa elämme, ja äh, sitten tähän kuuluu myöskin toinen direktiivi. Kysymys on nanoteknologiasta ja turvallisuudesta, liikenteestä, liikkuvasta kalustosta ja myöskin aurinkopaneeleista ja ihmisen ruumiissa olevista sinne asennetusta osista. Kaiken kaikkiaan haluttaisiin, että ROHSin ja REACHin jälkeen kesken saataisiin parempaa yhteensopivuutta ja vältettäisiin päällekkäisyydet, koska yritykset tarvitsevat todella selkeitä ja varmoja sääntöjä. Parola agli oratori che... Kiitos. Nyt äh, siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Kollega Jaar. Kiitos puhemies. Minusta tämä direktiivi on tuettavissa. Valiokunnassa kannettiin oma vastuunsa ja parannettiin merkittävästi komission ehdotusta. Siitä huolimatta siinä on asioita, joista vielä on keskusteltava. Ensinnäkin meidän täytyy huomioida kansainvälinen ulottuvuus ja seuraavan kerran meidän täytyy tarkastella tätä uudelleen, mitä aineita hyväksytään. Sen lisäksi meidän täytyy huomioida PK-yritykset ja meidän täytyy katsoa, että ei tule liikaa byrokratiaa niille. Kolmanneksi olen sitä mieltä, että käynnistetty prosessi, sen täytyy olla dynaaminen eikä staattinen. Sen vuoksi me tarvitsemme jatkuvasti parlamentissa tietoa siitä, missä mennään. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitos. Sitten Kadenbach, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, komission jäsen, jäsenet, tämä on pieni askel, mutta kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Tämä muutos tuo mukanaan ainakin sen, että kaikki poikkeuksetkin on huomioitu ja tämä on tärkeää myös yrityksille. Tärkeää on se, että informoidaan kuluttajia ja uskoakseni tulevaisuudessa tulee olemaan hyvin tärkeää se, että kuluttaja tietää, mitä potentiaalisia ympäristömyrkkyjä hänen ostamansa sähkölaite, elektroniikkalaite sisältää ja mitä tulee sitten näiden laitteiden huoltoon, että niitä hoidetaan oikealla tavalla. Minusta on hyvä, että komissio ja jäsenvaltiot nyt jo toimittavat tätä informaatiota, koska kahdeksan vuoden siirtymä aika on todella todella pitkä. Grazie, la parola Kiitokset, edustaja Paska. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolegyne, Kiitos, puhemies, hyvät kollegat teollistuneissa maissa elektronisten laitteiden elinkaari lyhenee lyhenemistään myös näiden tuotteiden kierrätysvauhti kiihtyy. Tämä elektroniikkaromu usein sisältää vaarallisia aineita, joita on hyvin vai, joista on vaikea päästä eroon. Siksi näitä ongelmia pitäisi jo niiden kehittämisessä ratkoa ja olisi katsottava vaihtoehtoisia materiaaleja, jotka eivät ole niin vaarallisia. Erityisesti PVCn korvaaminen muilla on hyvin vaikeaa, kun haluaa täyttää ympäristösäännökset. PVC on vaikeaa korvata. Kiitän. Grazie. Ehm, a questo punto do la parola alla signora... Kiitos. Ja sitten Damanaki-komission nimissä. Ja toivon, että komission jäsen Potocnik paranee nopeasti. Members of the European Parliament. Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, ensiksi haluan jälleen kerran onnitella esittelijää kovasta työstä Tämän kovan työn ansiosta nyt sopu tuntuu löytyvän parlamentista ja tämä on hyvin tärkeää. Nyt parlamentti on luonut sääntöpaketin, jonka kautta jäsenvaltio ovat taata sen, että elektroniikkalaitteet EU-markkinoilla eivät sisällä tiettyjä haitallisia aineita. Tietysti tämä ehdotus on ollut kompromissi ja kaikki tiedämme, että kompromissit johtavat toisiin kompromisseihin. Tämä on ilmeistä. Ja tämä on ilmeistä myöskin, että koko parlamentti ja komissio ja kaikki ovat nyt osoittaneet paljon hyvää tahtoa ja äh, Tämä on johtanut sellaiseen esitykseen, jota enemmistö meistä voi tukea, mutta tietysti vielä komissiolla on paljon sanottavaa ja haluaisin sanoa, että olisimme toivoneet sellaisen kompromissitekstin, jonka soveltamisala olisi ollut selkeä jäsenvaltioiden velvoitteiden osalta sekä myöskin taloudellisten toimijoiden kahdeksan vuoden siirtymäajanjakson osalta, niin että nämä julkilausumat, jotka komissio on tehnyt tästä soveltamisalasta, olisivat tulkitut sellaisella tavalla, mikä tämä kompromissin soveltamisala on ja toivoisin, että tämä merkittäisiin pöytäkirjoihin. Kuitenkin kannamme vastuumme ja toteutamme kaikista soveltamisalan muutoksista nämä vaikutusten arvioinnit, toteutamme tämän vakavasti ja lähdemme tekemään tätä työtä mahdollisimman pian, kun tämä direktiivi tulee voimaan. Mitä tulee täytäntöönpanoa. Olemme sitä mieltä, että tämän direktiivin säännökset yhdenmukaisuusarvioinnista ovat sellaisia, että ne todella asettavat tiettyjä velvoitteita taloudellisille toimijoille ja myöskin jäsenvaltioille, niin me myöskin pidämme tiukasti kiinni näistä määräyksistä. Arvoisa puhemies, tämä ei ole tietenkään vielä tämän työn loppu. Haluan kiittää teitä kaikkia osuudestanne ja ehdotuksistanne ja komissio ottaa ne kyllä huomioon. Kiitos. Grazie. Eh, la parola. Kiitokset. Ja nyt sitten edustaja Evans, kaksi minuuttia. Thank you, President. Can I... say Kiitos puhemies Kiitän kaikkia kollegoita ensinnäkin kommenteista. Niistä kävi ilmi, minkälaisia eroja ryhmien välillä on ja kuinka vaikeita eh, nämä prosessit ovat joskus olleet, mutta meillä on nyt ryhmien tuki ja toivon ja uskon, että keskiviikon äänestyksessä tämä heijastuu sitten lopputulokseen. Olen tyytyväinen, että komissio on sitoutunut tähän direktiiviin, koska direktiivin tulevaisuus itse on nimenomaan komission käsissä, jos tämä menee läpi keskiviikkona. Meillä ei ole sitten enää yhteispäätös toimivaltaa ja komissio tulevaisuudessa katsoo uusia rajoituksia ja tämän soveltamisalaa. Siksi toivon, että komissio priorisoisi tätä niin, että me voimme edelleenkin putsata tätä jätevirtaa, joka luo edelleenkin niin monia vaaroja ihmisterveydelle sekä ympäristölle, kuten kuulimme kollegat kertoivat tänä iltavana, että ennakko, varautuminen, ennakoiminen, ennaltaehkäisy on parempi kuin parantaminen ja esimerkiksi nämä bromatut palonestoaineet ja ROS-direktiivi äh, ovat antaneet riittävästi mm, tietoa sille, että tarvitaan rajoituksia tulevaisuudessa. Seuraamme ja monet seuraavat sekä teollisuudessa että kansalaisjärjestöissä mielenkiinnolla tämän asian etenemistä ja toivon, että lopullisessa kompromississa olemme pitäytyneet Rohsin alkuperäisessä tavoitteessa, että saamme uuden lakialoitteen, jos se menee läpi keskiviikon äänestyksessä. Kiitän. Grazie. La discussio... Kiitokset. Keskustelu on päättynyt. Äänestys on keskiviikkona kello 12.